tiistaina kello 8.30 aina kello 24 saakka. Esityslista on julkaistu internetsivullamme, Euroopan parlamentin internetsivulla siis. Haluan kiittää kuten tavallista tulkkeja ja kiitän myös kaikkia puheenjohtajiston avustajia.